Ladies and gentlemen, please take your seats. Hyvät jäsenet, istuutukaa mukavasti alas. Aloitamme puheenjohtajakokouksen, joka, johon voivat osallistua myös kaikki parlamentin jäsenet. Se on sisä vain kaikille jäsenille. Puheenjohtajakokous. Hyvät kollegat, voisinko pyytää teitä istuutumaan? Kiitos. Avaan kokouksen, johon voivat osallistua kaikki jäsenet. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi erityisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuyn sekä varapuheenjohtajan komissiosta herra Sefcovicin. Kiitoksia ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Onko työjärjestyshuomautus? Olkaa hyvä, herra Alvaro. Thank you very much, President. Kiitos, puhemies. Ehkä voisitte antaa meille tietoa. Voisitteko kertoa meille, miksi valittiin puheenjohtajakokous tätä Van Rompain keskustelua varten, koska yleensähän me olemme järjestäneet ylimääräisen täysistunnon tätä tilaisuutta varten. Se on silti ollut aina avoin kaikille jäsenille, mutta haluaisin vain tietää, miksi tällä kertaa valittiin tällainen formaatti. Tämä formaatti puheenjohtajan esitykselle Eurooppa-neuvostosta on sellainen muoto, jonka saamme kokoon hyvin helposti ja nopeasti Euroopan neuvoston jälkeen. Euroopan neuvosto, kuten tiedätte, oli perjantaina. Jos haluattaisin tämä esittää täysistunnon aikana, pitäisi odottaa monta päivää. Jo kerran niin kävi, että puheenjohtaja esitti asian kolme viikkoa Euroopan neuvoston kokouksen jälkeen ja kolme viikkoa tässä tapauksessa mielestäni siinä ei ole järkeä. On Tänä aikana voi tapahtua monia uusia asioita. Sen vuoksi niin nopeasti kuin mahdollista meidän pitäisi. Muistakaapa, että äh, Euroopan neuvosto oli perjantaina, sitten tiistaina, tiistai on nyt, kaikki, jotka haluavat asiassa keskustella, voivat täällä olla. Joten olosuhteet keskustelun käymiselle teillä on ihan samanlaiset kuin täysistunnossakin. Ja sen lisäksi tässä ovat, käytetään samoja proseduureja. Eli tämä saadaan vain nopeammin kokoinen ja helpompi järjestää. Rova Hetsok, myöskin puheenjohtaja, puhe, työjärjestöpuheenvuoro. Niin, haluaisin esittää kysymyksen siitä, miksi puheenjohtajisto, puhemiehistö, miksi eh, Unkari puheenjohtajamana ei ole läsnä tässä tilaisuudessa? is a answer as usual because it is a... Vastaus kuten yleensäkin. Koska tämä on Euroopan neuvoston puheenjohtajan esitys ja aiemmin kun neuvoston puheenjohtaja tai aiemminkin kun näin on, niin puheenjohtajamaa ei ole ollut paikalla. Siis tämä on neuvoston puheenjohtaja, koska ei haluta kaikkia toimielimiä sekoittaa tietysti pidämme. Ei meillä ole mitään vastaan puheenjohtajan maata vastaan, mutta nyt Euroopan neuvoston puheenjohtaja pitää esityksen. Se on ihan normaali proseduuri meillä. Another question, yes. Sitten vielä kysymys. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Kun keskustelimme Euroopan neuvoston kokouksen valmisteluista 4. helmikuuta, meillä oli kaksi esityslistan kohtaa, energia ja innovaatio. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on kuitenkin kirjoittanut valtionpäämiehille samana päivänä toinen helmikuuta ja lisäsi esityslistan yhden kohdan, joka koski taloudellista tilannetta. Ymmärrän, että se on keskeinen aihe mutta parlamenttia ei tiedotettu tästä ylimääräisestä esityslistan kohdasta ja pohdin, kuinka voimme poliittisesti keskustella Euroopan neuvoston kokouksesta etukäteen tilanteessa, jossa meillä ei ole tietoa esityslistasta, jota siellä seurataan. Me emme siis saaneet tästä tietoa ja haluaisin ehdottaa, että Euroopan neuvoston puheenjohtaja voisi tulla tänne valmistelemaan kokouksia. Ladies and gentlemen, please. Hyvät kollegat, nyt täytyisi lopettaa työllisyyspuheenvuorot. Euroopan neuvoston puheenjohtaja on täällä edessä. Te voitte kysyä häneltä kaikesta ja olemme avanneet keskustelun teille, Euroopan parlamentin jäsenille. Voitte kysyä mistä tahansa esittää toivoni tietysti Euroopan neuvoston puheenjohtajalle. Pyydän, että voi, nyt voisimme aloittaa menettelyn ja puheet. Kiitos. Mr. President, the floor is yours. Herra puheenjohtaja, teillä on puheenvuoro. The president, the... Kiitos, herra puhemies, hyvät kollegat. Olen iloinen siitä, että voimme palata tähän käytäntöön, jossa raportoin teille muutama päivä sen jälkeen, kun huippukokous on pidetty, eikä muutama kuukausi sen jälkeen, kuten aikaisemmin on parin otteeseen tapahtunut kustannan, kunnioitan täysin sopimuksia ja niiden mukaisesti näistä tulisi keskustella täysistunnossa, mutta tämä uusi järjestely sopii ja haluaisin kiittää siitä, että että puhemiehistö on nyt järjestänyt tämän kokouksen näinkin pian huippukokouksen jälkeen. Haluaisin lähteä liikkeelle aiheesta, joka edelleen on mielissämme. Egypti ja koko tämä alue. Ja on täysin normaalia, että huippukokouksessakin keskusteltiin tästä aiheesta ensimmäisessä kokouksessaan sen jälkeen, kun Kairossa ja muissa kaupungeissa äh, Egyptissä alkoi tapahtua. Me omaksuimme poliittisen julkilausuman liittyen Egyptiin ja tähän alueeseen. Ja siinä sanotaan, että historia on liikkeellä, se ei ole odottamatonta, mutta se on tervetullutta että ihmiset siellä pyytävät, hakevat vapautta ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Siellä julkisilla paikoilla taistellaan vapauden puolesta ja nämä julkiset paikat ovat meitä lähellä. Me tuomitsemme väkivallan teot ja pelottelun ja me vaadimme Egyptin viranomaista sitä, että otetaan huomioon Egyptin kansalaisten vaatimukset uudistuksista sorroitta järjestäytynyt nopea siirtymä, sen tulisi alkaa nyt. Me olemme päättäväisiä sen suhteen, että me haluamme antaa unionin täyden tuen tälle demokraattiselle siirtymälle ja sillä tavalla, että siinä kunnioitetaan vapauksia ja järjestetään oikeudenmukaiset vaalit ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja pluralismia. Ja me olemme sitoutuneita uuteen kumppanuuteen tämän alueen maahin siinä, kun ne pyrkivät kohti poliittisia ja taloudellisia uudistuksia. Me olemme pyytäneet korkeaa edustajaa välittämään tämän viestin hänen tulevalla vierailullaan Tunisiaan ja Egyptiin. Euroopan unioni tulee myöskin laatimaan tukipaketin tälle alueelle. Nämä ovat tulosta niistä keskusteluista, joita unionissa on käyty, mutta joka tapauksessa viesti oli kuitenkin samanlainen. Me haluamme tukea vapauden pyrkimyksiä ja sitä, että poliittista järjestelmää halutaan perustavaa laatua olevalla tavalla uudistaa. Nyt haluaisin sitten siirtyä keskustelemaan näistä sisäisistä aiheista. Ensinnäkin jo jonkin aikaa minun aloitteestani on suunniteltu keskustelua tärkeistä aiheista, aiheista, jotka ovat Euroopan talouden kannalta äh, tärkeitä. Ne äh, johtavat siihen, että me voimme siirtyä äh, välittömästä kriisinhallinnasta pitkän ajan hallintaan, ja nämä aiheet ovat energia ja innovaatio. Molemmat ovat äh, avainaiheita tulevan kasvun ja kukoistuksen kannalta. Ne ovat tärkeitä EU 2020 strategian kannalta. Me haluamme strategista potkuvoimaa. Me teimme tärkeitä päätöksiä aikatauluineen kaikkineen energiamarkkinat, joilla yhdistetään kaasu- ja sähköverkostot jäsenvaltioiden välillä ja saadaan aikaan myöskin eurooppalainen tutkimuksen alue. Kaikki tilastotiedet osoittavat siihen suuntaan, että me laahaamme jäljessä, mitä tulee tähän 20 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä. Me olemme myöskin perässä, mitä tulee tutkimukseen ja kehitykseen, jos meitä verrataan esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja kohta jopa jos meitä verrataan Kiinaan. Komissio tulee vuoden sisään Eh, esittelemään edistymiskertomuksen siitä, miten eh, viime viikolla tehtyjä päätöksiä on saatettu täytäntöön. Ja haluaisin tässä tilaisuudessa painottaa sitä, että yhteistyö komission ja komission jäsenen Sefcovicin kanssa oli hyvä ja Sefcovic tulee sanomaan tässäkin tilaisuudessa enemmän tästä aiheesta. Ja viimeisenä me sitten keskustelimme taloustilanteesta näkymä Euroopan taloudessa on huomattavasti parantunut, mukaan lukien euroalueen maat, jotka hiljattain olivat suurissa vaikeuksissa. Korkoerot ovat huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin pari viikkoa sitten, ja liikemaailman indikaattorit osoittavat optimismia. Viime vuoden päätökset ne päätökset, joita me teemme yhdessä ja joita yksittäiset hallitukset tekevät, ne ovat kantamassa hedelmää. Me olemme kuitenkin tietoisia siitä, että meillä on vielä paljonkin tehtävää. Me emme voi nyt ryhtyä omahyväisiksi, meidän täytyy ottaa opiksi tästä kriisistä ja me päätimme käyttää tätä liikevoimaa hyväksemme, jotta me hyväksyisimme kattavan paketin maaliskuussa. Haluaisin painottaa niitä asioita, joista tässä paketissa on kysymys. Ensinnäkin vahvempi taloushallinto ja tämä olisi seurausta Task Force-työryhmän äh, raportista ja komission ehdotuksista. Toiseksi konkreettisia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa tätä väliaikaista vakautusvälinettä, jotta varmistetaan se, että me voimme tehokkaalla tavalla antaa riittävää tarvittavaa tukea. Ja kolmanneksi lopullinen päätös siitä rajallisesta perussopimusmuutoksesta, jota tarvitaan, jotta saadaan pysyvä vakausväline aikaiseksi ja jotta voidaan määritellä sen operationaaliset piirteet. Ja toivon mukaan 24. ja 5. maaliskuuta tästä voin antaa teille lisää tuloksia. Neljänneksi olemassa olevien ohjelmien täytäntöönpano Kreikassa ja Irlannissa ja viidenneksi euroalueella täytäntöön pannaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa niiden talousarvioita ja kasvua. Ja lisäksi sitten jäsenvaltioilla tulisi olla olemassa stressitestisuunnitelmat pankkisektorille. Kaikkiin näihin kohtiin liittyen me teimme päätöksiä suunnasta ja annoimme mandaatteja ja annoimme myöskin aikarajoja eri toimijoille. Neuvosto tulee hyväksymään tämän 24. ja 25. maaliskuuta tämän koko paketin. Valtion ja hallitusten päämiehet 17 euroalueen maasta myös keskustelivat siitä, miten saataisiin aikaan vahvempi taloudellinen lähentyminen tekemällä tiiviimmin yhteistyötä kansallisten politiikkojen yhteydessä ja lisäten, kilpailu, kilpailua, eh, lisäten kilpailukykyämme. Sen sijaan, että me tarkastelisimme ainoastaan tuloksia, esimerkiksi vuosittaisia alijäämiä, niin me voisimme tarkastella myöskin niitä politiikkoja, joiden tulosten taustalta löytyy. Ja yhteinen politiikka tarkoittaa sitä, että meillä tulisi olla olla enemmän yhteisiä politiikkoja. Olen iloinen siitä, että jäsenvaltiolla on sellainen olo, että euroalueella tarvitaan enemmän talouspolitiikan koordinointia. Task Force-työryhmän kertomus puhui jo tästä ja teki ehdotuksia. Nyt nämä poliittiset sitoumukset täytyy, niistä täytyy tehdä konkretiaa, millä alueilla, millä välineillä, millä rajoilla ja tutkiakseni tätä olen saanut mandaatin ottaa yhteyttä kaikkiin euroalueen valtionpäämiehiin ja tehdä ehdotuksia tämän päivän ja maaliskuun välillä ja teen tämän tiivissä yhteistyössä komission puheenjohtajan kanssa. Me tulemme ottamaan tähän prosessiin myöskin mukaan asiasta kiinnostuneet euron ulkopuoliset maat ja tästä tullaan keskustelemaan euromaiden ministerien kokouksessa maaliskuun puolessa välissä. Kuten jo sanoin, niin kolme viikkoa sitten sitten äh, talouspolitiikan koordinaatio, siinä ei ole kysymys äh, yhtenäisyydestä. Usein meidän lähtökohtamme ovat hyvin erilaiset, mutta meidän täytyisi kuitenkin pyrkiä kulkemaan samaan suuntaan. Olen täysin vakuuttunut siitä, että me tulemme saavuttamaan suurempaa yhteisymmärrystä tämän päivän ja maaliskuun välillä, mutta haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että euro kokonaisuutena on edelleen vahva valuutta. Se on paljon korkeammalla tasolla arvoltaan kuin aikaisemmin inflaatio on ollut kymmenen vuoden vuoden ajan alle kahden prosentin ja meillä on myöskin koko saldo on tasapainossa ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta me voimme pitää kiinni euroalueen vakaudesta. Ja ne päätökset, joita me maaliskuun kokouksessa tulemme ottamaan, tekemään, ne tulevat olemaan tärkeitä askeleita tähän suuntaan. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Sitten varapuheenjohtaja Maros Sheftovits, olkaa hyvä. Uh, Mr. President, Honorable President of the... Kiitoksia hyvät jäsenet, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin esitellä pahoittelut puheenjohtaja Barosolta, joka ei voi osallistua tämän päivän keskusteluun, koska hän tapaa tällä hetkellä eh, val- valtionhallitusten johtajia. Haluaisin esitellä komission kannan Eurooppa-neuvoston johtopäätöksistä perjantailta. Kuten viime viikolla tässä talossa keskusteltiin, niin Euroopan neuvosto käsitteli tärkeitä asioita tulevaisuuden kannalta, Euroopan ja Euroopan talouden kannalta. Energiat ja innovaatiot, jotka olivat osa alkuperäistä agendaa, mutta myöskin taloushallinta, ovat asioita, joissa oikeat päätökset voivat auttaa talouden elpymistä, voidaan luoda kasvua ja työpaikkoja kansalaisille. Viime perjantaina Eurooppa-neuvosto teki selkeän päätöksen johon liittyy selkeät määräajat päätöksille innovaatiosta energiasta. Nämä päätökset sopivat hyvin laajempaan asiayhteyteen, jossa halutaan saada voimaperäisemmäksi taloushallinnon, taloushallintoa koskevaa työtä. Siis komissio on julkaissut ensimmäisen kasvukertomuksen, joka, alkaa, joka aloittaa eurooppalaisen talouspolitiikan kauden. Ja myöskin pysyvä vakausmekanismi, eikä ole mitään epäilystä siitä, etteikö taloushallintoa haluta vahvistaa, erityisesti mutta ei pelkästään euroalueella, ja saada puhtia kilpailukyvylle. Niin, että saadaan positiivista vaikutusta työpaikkoihin ja kasvuihin. Euroopan me jakavat tämän päättäväisyyden, jotta saadaan saavutettua tämä yhteinen tavoite. On erityisen positiivista, että jäsenvaltiot sitoutuvat kattavaan agendaan, että he tunnustavat ja tunnistavat, että suurempaa lähentymistä tarvitaan talouspolitiikkaa, jotta voidaan saada hyvä kilpailukykykyvyn taso. Mitä tulee sitten lainsäädäntöpakettiin taloushallinnosta? On hyvin hyödyllistä, että Euroopan neuvosto vaatii ECOFIN-neuvostoa hyväksymään yleisestä lähestymistavasta jo maaliskuussa. Myöskin sitoumus, sitä parlamentti on osoittanut, joka mahdollistaa, jonka pitäisi mahdollistaa sitten lopullisen sopimuksen saamisen kesäkuun lopussa. Toivottavasti neuvosto on avoin parlamentin kannoille, että se ottaa sen ehdotukset mukaan ja rakennetaan Hemar van Rompuyn task forcein konsensuksen varaan. Komissio tekee kaikkensa auttaakseen keskusteluja näiden kahden lainsäädäntövallan käyttäjän kesken tunnistaen oman roolinsa. Toisaalta aloiteoikeus ja toisaalta ehdotusten esittäminen. Eurooppa-neuvosto on myöskin tehnyt agendan seuraavalle maaliskuun kokoukselleen ja erityisesti prioriteetit rakennemuutoksille ja finanssikonsolidoinnille. Komissio halusi painottaa, että nämä prioriteetit eivät päde pelkästään lähentymisen stabiliteettiohjelmaan, vaan myöskin kansallisiin reformiohjelmiin. Sen vuoksi finanssikonsolidaatio ja rakennemuutokset täytyy nähdä laajemmassa asiayhteydessä EU 2020 ohjelman valossa niin, että ne, niillä voidaan parantaa nuorisotyöllisyyttä, tutkimuskapasiteettia, koulutusta, tehdä vihreämpää taloutta ja saada aikaan hyötyä vihreästä taloudesta. Komissio todellakin uskoo, että eurooppalaisen talouspolitiikan ohjausjakson toteuttaminen ja sitten edistyskertomukset luovat perustaa mukaanottavalle ja älykkäälle kasvulle. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että kaikki jatkotoimet, kuten lähempi talouskoordinaatio, kilpailukyvyn lisäämiseksi ovat inklusiivisia ja ne asetetaan laajempaan asiayhteyteen tästä talouspolitiikan ohjaamisesta yleisellä tasolla Euroopassa. Jonkun verran parastaan talouskoordinaatio ja parantaa kilpailukykyä. Täytyy varmistaa, että ne ovat sopusoinnussa perussopimuksen kanssa. Eli niissä kunnioitetaan toimielinten rooleja, niissä kunnioitetaan sisämarkkinoita, eikä suljeta pois maita, jotka eivät ole liittyneet yhteisvaluuttaan. Haluan sanoa vieläkin selvemmin. Ei vedetä, ei oteta miltään EUn toimilemeltä toimivaltuuksia pois. Halutaan koordinoida talouspolitiikkaa lähentämisen kautta, kilpailukyvyn parantamisen kautta. Se tekee jatkotyötä, jotta voidaan varmistaa se, että ollaan sopusoinnussa perussopimuksen kanssa. Perussopimus tarjoaa oikeat puitteet ja välineet saavuttaa taloushallinnon syventyminen ja kuten puheenjohtaja sanoi Eurooppa-neuvostosta, Van Rompuy, nyt erilaista yhteistyötä komission puheenjohtajan kanssa, jotta voidaan valmistautua maaliskuun Euroopan neuvoston kokoukseen. Komissio pitää hyvänä sitoutumista, että halutaan mennä pidemmälle kuin se, mitä on jo pöydällä, ja kiihdyttää kilpailukyvyn parantamista. Se on myös päättäväinen löytämään tapoja, jotta tämä voidaan tehdä perussopimuksen puitteissa niin, että parlamentin rooli otetaan huomioon ja sitä kunnioitetaan. Ja eräällä tavalla, ja tavalla, joka yhdistää unionia. Sitten energiainnovaatiot. Molemmat aiheet ovat ydinelementtejä 2020-strategiassa ja keskeisiä tavoitteillemme saada aikaan ja palauttaa kilpailukyky ja kestävä kasvu, eikä voi unohtaa, että energia ja innovaatiot ovat kaksi osa-aluetta, jossa etsimistä ja Euroopan ulottuvuus voivat saada aikaan paljon lisäarvoa. Ensimmäinen erityinen eh, neuvosto energialle käsitteli avaintavoitteita, missä täytyy parantaa, jotta voidaan saavuttaa energia- ja ilmastotavoitteet, energiatehokkuus, sisämarkkinat ja tutkimus. Nämä alueet, niitä täydennetään ulko- energiapolitiikan ulkoisella ulottuvuudella, jos jäsenvaltiot ovat sopineet sitä, että jaetaan tietoa ulkoisista energiasopimuksista. Kuten olen painottanut viime viikolla, Paraneva tehokkuus tarkoittaa sitä, että Euroopan sähkölaskua pienennetään sekä kuluttajien että yritysten osalta. Luodaan työpaikkoja Euroopassa ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Neuvosto antoi selkeän signaalin energiatehokkuuden parantamisesta erityisesti julkisella sektorilla täysin integroitu ja yhteenliittyneet sisämarkkinat ovat ennakkoehto kilpailukyvylle, edullisille hinnoille, solidaarisuudelle ja toimitusvarmuudelle. Ja neuvosto on lähettänyt vahvan viestin sisämarkkinoiden täydentämisestä, lopun saattamisesta 13 vuoteen mennessä niin, että toimeenpannaan täysin, täysimääräisesti eurooppalaista lainsäädäntöä ja, ja poistetaan sääntelyä. Tästä syntyy suurta potentiaalia kasvulle ja 13 miljardia euroa voivat kuluttajat säästää siitä, että saadaan halvemmalta toimittajalta energiaa. Täytyy myös kehittää Euroopan laajuista infrastruktuuria ja niin, että yksilöidään asianmukaisia soveltuvia rajoitusvälineitä niin, että mikään maa ei vuoteen 2015 mennä syrjidäpä markkinoilta. Komissio ehdottaa myöhemmin toimia, joilla voidaan helpottaa investointien ja infrastruktuurin kehittämistä. Pidämme hyvänä sitä, että on sitoutunut vahvistettu uudelleen, että sitoudutaan uusiutuviin energialähteisiin ja vähähiiliseen teknologiaan. Järkevät verkot, hiilen talteenotto ja tällaiset asiat vievät meitä eteenpäin. Halutaan vahvistaa myös ulkoista ulottuvuutta energiapolitiikassa. Se on yksi uusi avaintekijä Euroopan neuvoston tuloksista. Komissio esittää tiedonannon ulkoisesta energiapolitiikasta myöhemmin tänä vuonna. Energia ja sitä enemmän innovaatiot ovat kasvun vauhtiin parevia voimia. Sen vuoksi ne ovat 2020 strategian sydämessä ja Innovaatiounionin kautta komissio on ehdottanut kunnianhimoisia yhteisiä tavoitteita. Haaste on nyt se, että päästään toteuttamaan asioita yksilöimällä selkeitä eh, tavoitteita ja Euroopan neuvoston johtopäätökset tekevät suuressa määrin, niin sitä pitäisi pitää hyvänä asiana. Komissio on vaatinut Euroopan neuvostoa ottamaan strategisen lähestymistavan innovaation Euroopassa, jossa innovaatiot ohjaa politiikka kautta linjan ja olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että Euroopan neuvosto on vastannut tähän haasteeseen. Ja puitteet täytyy luoda sille, että Eurooppa on edelleen eh, houkutteleva paikka tutkimukselle, työntekijälle, innovaatioille ja investoinneille. Tarvitaan sellaista teollisen tekinäoikeusjärjestelmää, joka on tehokkaampi julkisia hankintoja, joka antaa puhtia innovaatioille ja yleisemmällä tasolla yksinkertaistetaan sääntöjä, mikä tarkoittaa sitä, eh, että ei tuota byrokratian lisääntymistä. Täytyy saada riskipääomalle ja digitaaliselle sisällölle oikeat sisämarkkinat ja myöskin niihin liittyville palveluille. Kaikki nämä prioriteetit ovat sellaisia, joita neuvosto on tukenut ja komissio se tekee jatkotoimia ja seuraa kehitystä. Haluan sanoa, että huomenna sekä Tunisian että Egyptin tilanne ovat keskusteluissa komission kollegiossa, ja jos näistä asioista on kysymyksiä, niin yritän vastata sitten loppuhuomautuksessa. Niin kiitoksia puhemies. Lunch. Kiitoksia puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Poliittisten ryhmien puolesta Joseph Dole, EPP, olkaa hyvä. Monsieur le Président, chers collègues, Hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvä eh, Euroopan neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, hyvä komission jäsen Sefcovic, viime eh, kokousta kuvailitte kolmella samalla optimismi, energia ja innovaatio, huoli Egyptistä ja päättäväisyys äh, hallinnon suhteen. Haluaisin palata näihin kaikkien kolmeen asiaan. Ensinnäkin energiasta. 27 ja valtiota on julistanut, että missään maassa vuoteen 2015 mennessä ei pitäisi jäädä erilleen niin, että euro- energiatoimitusvarmuudet ovat vaarassa. Olen yhtä mieltä tästä kunnianhimoista tavoitteesta ja pyrin tukemaan sitä, että toimimme niin, että jäsenvaltiot eivät eristäydy näin strategisessa kysymyksessä ja sen lisäksi Euroopan unioni itsekään ei olisi liian riippuvainen energiatoimituksissaan. Ennen neuvostokokousta ener- koskien energia- ja innovaatiosta sanoin, että niin kuin, niin kuin usein muutenkin ei tarvita vähemmän, vaan enemmän Eurooppaa ja muistutan sitten jälleen kerran Perjantaina kansalliset johtajat sopivat eh, energian sisämarkkinoiden eh, sääntöjen soveltamisesta sanoitte, että se on vähintä, mitä ne voivat tehdä, koska jäsenvaltiot itse ovat vahvistaneet nämä säännöt. On siis aivan luonnollista, että ne myöskin täytäntöönpanoivat niitä. Tämä pätee sekä energiaan että myöskin vakaussopimuksen sääntöjä on noudatettava ja täytäntöönpantava. Ja mikäli näin ei ole, komissio, hyvä varapuheenjohtaja, olen täällä myös muistuttamassa siitä teitä ja teidän on muistutettava siitä jäsenvaltioita, mikäli se on tarpeen, niin mikäli jäsenvaltiot eivät kunnioita sääntöjä, ne on vietävä tuomioistuimeen. Sitten palaan taas energiaan. Onnittelen neuvostoa siitä, että siellä on otettu askel eteenpäin ja edistämällä innovo, investointeja uudistuvaan energiaan ja, ja vähähiiliseen kestävään energiaan. Ja tähän luetaan mukaan myös ydinenergia. Tämä on energian muoto, johon on jonka varo on myös laskettava ja on onneteltava neuvosta sen rohkeudesta hyväksyssä. Ja sitten Egyptistä ja tilanteesta Välimeren kumppaneiden luona. Minäkin olen tästä huolissani mutta en ehkä ainoastaan niistä samoista syistä, joista puheenjohtaja Van Rauppa on huolissaan, vaan minä olen huolissani erinnekin siitä, että Eurooppa, joka on tärkein lahjoittaja, ei jälleen kerran kykene puhumaan yhdellä ainoalla äänellä. Meillä on korkea edustaja, mutta jäsenvaltiot edelleen viestittävät epäjärjestyksessä ja eri lailla ulkoasioista jotta eurooppalaisia kuultaisiin paremmin ja mitä kunnioitettaisiin paremmin. Onko meidän toimittava näin? Minä en usko sitä, eikä ryhmäni usko sitä. Ratkaisuna ei ole tässäkään vähemmän, vaan enemmän Eurooppaa. Eurooppa, joka puhuisi yhdellä vahvalla äänellä. Eurooppa, joka saisi oman viestinsä kuultavaksi ja saisi omista arvoistaan ja tärkeistä asioista viestin perille. Tämä pitäisi olla Lissabonin sopimuksen yksi tärkeimmistä eh, voitoista. Missä se nyt näkyy? Minä kysyn sitä teiltä. Viimeinen asiani koskee talouden hallintoa tai talouden ohjausjärjestelmää. Tästä asiasta olette tyytyväisiä siitä, että Euroopan neuvosto on ollut hyvin päättäväinen. Haluaisin kuitenkin vähän tätä sävyttää, koska olen toki iloinen siitä, että talouden ohjausjärjestelmä ja budjettihallinto ja vero ja sosiaaliasiat eivät ole enää tabu, mutta olen sitä mieltä, että niistä on keskusteltava ja niistä on tehtävä päätöksiä ei täysin kansallisessa ja hallitusten välisissä yhteyksissä, vaan yhteisöllisissä ympyröissä. Hyvät naiset ja herrat, on aivan oikein ottaa esityslistalle eurooppalaisia kysymyksiä, niin tärkeitä kysymyksiä kuin eläkeikä, tai viikoittainen työaika tai palkkojen indeksointi tai julkisen velan äh, rajoittaminen äh, kansallisessa peruslaissa. Nämä ovat aiheita, joista meidän on puhuttava ja joista kansalaisemme ovat jo kuukausikaupalla puhuneet, mutta kaikista näistä asioista ei pidä puhua ja päättää niin, että annetaan vaikutelma, että pakotetaan hyväksymään jotakin, vaan on toimittava yhteisömetodin kautta, joka on osoittanut toimivansa. Minä, minun ryhmäni on sitä mieltä, että ratkaisu ongelmiimme ei merkitse. Ei voi onnistua niin, että jäsenvaltiot ottavat yhteen, vaan että haetaan yhteisiä ratkaisuja. Meidän on tietenkin puhuttava kesku- keskenämme niistä asioista, jotka vihastuttavat, kuten sosiaalista säännöstä ja muista säännöistä. Muussa tapauksessa ei ole solidaarisuutta ja ilman solidaarisuutta ei ole myöskään Eurooppaa. Maidemme on päättäväisesti hyväksyttävä hallintoa koskevia sääntöjä. Kriisi on osoittanut, että niitä tarvitaan ja ne on aivan välttämättömän tarpeellisia, mutta päättäväisyyttä tarvitaan aivan yhtä paljon siinä, kun niitä täytäntöön pannaan vastavuoroisen kunnioituksen vallitessa. Kiitoksia. Dziękuję panu e, przewodniczącemu. Kiitoksia puheenjohtajalle. Sitten puheenjohtaja Schulz, sosialistidemokraattien ryhmä, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja. Minullahan on täällä väärä nimikyltti V. Schulzenolle. Vladimir, mihin mitä se V tarkoittaa? Vili. Joka tapauksessa nimeni on Martin. Hyvä puheenjohtaja. En voi olla teille niin ystävällinen kuin kollegani Go, vaikka sanoin, että Dolin puhe oli oikein hyvä. Tai rohkea. Ja voin alleviivata senkin, mitä juuri hän sanoi. Jos se johtaa siihen, että parlamentti laajalla enemmistöllä tekee päätöksiä jostakin asioista, joita keskustellaan, niin sitä parempi. Herra Van Rompuy kysyi nyt tässä neuvoston jälkeen, että mikä teidän tehtävänne tässä neuvostossa on? Teidän tehtävänne on pitää neuvostoa yhtenäisenä. Ja edustaa sitä. Niin ymmärsin Lissabonin sopimuksen. Voi kuitenkin todeta, Sarkozy ja Merkel, heillä on eri käsitys asiasta. Mitä viikonloppuna oikeastaan tapahtui? Aloitan Egyptistä, niin kuin tekin, herra puheenjohtaja. Koska tässähän kerrotaan puheenjohtajalle Euroopan neuvoston tuloksista. Tämähän on tämä Muppet Show. Siellä on Steppele ja Waldorf siellä ylhäällä istuvat parvekkeella ja kommentoivat kaikkea, mutta ei heitä oteta kovin vakavasti. Se on vähän niin kuin Euroopan unionin rooli Pohjois-Afrikan kehityksessä. Minä sanoin tämä jo viime viikolla. Te otatte kantaa, Paros ottaa kantaa, Von Ashton ottaa kantaa. Sitten Sarkozy, Merkel ja Cameron vielä eri tavalla. Mutta mekin kommentoimme, mutta ei se mitään hyödytä. Minä uskon, että ulkosuhdehallinnon organi, organisaatio kaavio on vaikeampi ymmärtää kuin Egyptin tilanne. Jos emme tule tehokkaammiksi eurooppalaisiksi, jos emme ymmärrä, että se mikä täällä on meneillään on meidän politiikkaa, niin siinä sitten epäonnistumme. Egypti on EUn naapurimaa, maa, ei Yhdysvaltojen naapurimaa. Meillä on kaikilla historiallisia yhteyksiä Egyptiin, joita ei käytetä hyväksi. Ja meillä on erityinen turvallisuuspoliittinen intressi. Euroopan unioni on tässä kysymyksessä kyvytön toimimaan. Ja mielestäni se on hyvin valitettavaa. Minun täytyy myös sanoa, sanoin tämä Käti Astonillekin, että hän odottaisi, että hän olisi siellä paikalla ja puhuisi paikan päällä siellä voimien kanssa, koska Euroopalla on se ainutlaatuinen mahdollisuus, että kadulla olevat ihmiset eivät halua uskonnollista valtiota, eivät ehkä halua EUtakaan. Mutta joka tapauksessa nämä suuri osa näistä mielenosoitteista jakavat Euroopan kansalaisasioihin liittyvät arvot. Egyptihän pitäisi olla prioriteettitehtävä. Miksi neuvosto ei tästä keskustele? Ja sitten kun keskustelee, niin miksi salassa eikä julkisesti? Ich möchte Ihnen zu dem zweiten Bereich, zu dem Pakt für Wettbewerb. Sitten kilpailukykypaketti, josta viikonloppuna keskusteltiin. Sanoisin, että se ei ole kilpailukykypaketti, vaan minun silmissäni se on yritys Saksan liittotasavallan hallitukselta siirtää Euroopalle tällainen säästöohjelma, budjettikuriohjelma, uskooko joku vakavasti, että, että jos palkkaindeksoinnista luovutaan niin jossakin jäsenvaltiossa, voidaanko sillä kilpailukykyä parantaa? Se on sitä paitsi väärin, koska se saa sosiaaliasiatkin huonoon jamaan. Inflaatiotasoitus on ainut mahdollisuus saada tulonjakon mielessä taattua vakautta. Te olette olleet pääministeri ma- maassa, jossa tällainen inflaatioindeksi on. Haluan ottaa toisenkin ristiriitaisuuden esille vähimmäismäärät investoinneille infrastruktuuriin, koulutukseen, tutkimukseen X prosentti bruttokansantuotteesta. Arvoa ei ole vielä eh, määritelty. Tämä on kilpailukykypaketissa. Ihan oikein, koska juuri näillä tutkimuksessa, kehityksessä, tuotekehityksessä, infrastruktuureilla. Nämä investoinnit, jotka stimuloivat kasvua, ne ovat tarpeen. Niitä tarvitsemme. Samat ihmiset, jotka ovat tästä päättäneet herra Van Rompuy ja herra Shefkovic, ovat kuitenkin niitä, jotka EU-budjetissa ovat halunneet leikkauksia juuri näillä alueilla. Eli jonkun täytyy nyt selvittää, että miten tällä tavalla voidaan viedä Eurooppaa eteenpäin. Se on sisällöllisesti väärä lähestymistapa, koska se on leikkaus- ja säästöohjelma, eikä sen ohjelma, että stimuloidaan kestävää kasvua. Ja sitten viimeinen huomio, niin tämä on tällainen jakava ohjelma. Eurooppa onnistuu joko 27 kanssa tai se epäonnistuu. Se on ratkaisukohta minun mielestäni. Lopuksi olen Doulille kiitollinen. Jos Euroopan kansanpuolue myös tässä parlamentissa, tässä kysymyksessä, ottaa tällaisen kannan, niin silloin on yksi toimielin. Ja se on Euroopan parlamentti tämä toimielin. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Herra Giefer Hofstadt, liberaali- ja demokraattien ryhmän puheenjohtaja. Uh, yes, Mr. President. I, I, shall... Kiitos, herra puhemies. Puutun yksinomaan tähän talouden hallintapakettiin ja lähden liikkeelle herra Sulsista ja hänen puheenvuorostaan. Ja tämä on ensimmäinen huolenaiheeni, minulla on niitä kolme. Ensimmäinen huolenaiheeni on se, että tämä toinen taloushallinnan paketti, joka meillä on edessämme, tämän huippukokouksen jälkeen jälleen kerran käytetään hallitusten välistä välinettä tässä niin kutsutussa ranskalais-saksalaisessa paketissa. Ja kuten täällä on jo sanottu, niin tällainen hallitusten välinen menetelmä ei aikaisemmin toiminut, eikä se tule toimimaan tulevaisuudessakaan. Se ei toiminut aikaisemmin, hyvät kollegat esimerkiksi vakaus- ja kasvupaketin sopeuttamisen kohdalla Ranska ja Saksa eivät täytäntöönpanneet tätä vakauspakettia. Se ei onnistunut Lissabonin strategian yhteydessäkään, siinäkään ei onnistuttu. Siinähän oli periaatteessa kysymys lähtökohtaisesti kysymys hallitusten välistä menetelmästä ja tämä on tämänhetkisen paketin heikkous, tämän paketin, josta parlamentissa keskustellaan. Eilen Trichet oli puheenjohtajakokouksessa ja sanoin tämän ja yleensä herra Weber ja Trichet eivät sano samoja asioita, mutta tässä asiassa he olivat kyllä samaa mieltä. Ja he sanoivat, että tämän edessä olevan uudistuksen heikkous on se, että että sanktioihin täytyy ryhtyä poliittisella tasolla, neuvoston tasolla ja se ei toimi. Toinen esimerkki. Voisiko kukaan teistä kuvitella, että kilpailusäännöt kuuluisivat Euroopan neuvostolle? toisin sanoen, eh, no voin sanoa, että ei yksikään yritys olisi koskaan saanut mitään sakkoja, jos näin olisi ollut. Eli tämä on se ensimmäinen asia, joka täytyy ymmärtää ja joka tulee toistaa. Me emme täällä parlamentissa usko tähän hallitusten väliseen lähestymistapaan, joka on tämän niin kutsutun äh, ranskalais-saksalaisen paketin pohjana. Toinen äh, huolenaiheeni liittyy tähän äh, talouden vakautusvälineeseen. Kaikki ovat sitä mieltä, että sitä täytyy vahvistaa, mutta näin on tehty. Todellisuus puhuu selkeää puhetta. On puhetta siitä, että on olemassa jonkinlainen salainen sopimus, jonka mukaisesti on päästy sopimukseen siitä, että vakautusvälineitä vahvistetaan ainoastaan silloin, jos päästään yhteisymmärrykseen tästä ranskalais-saksalaisesta paketista. Ja tämä on tulitikuilla leikkimistä heinäpaalin päällä ja heinäpaali on nämä tämänpäiväiset rahoitusmarkkinat. Ja kolmas huolenaiheeni, herra puhemies, liittyy siihen, miten tämä ranskalais-saksalainen ehdotus on esitetty. Minun mielestäni se on katastrofi. Minä sain tekstin. No tämä on etu siitä, että on CDUn kanssa koalitiossa Saksassa sain kaksikymmentä 24 tuntia. No te, sinä et Martin ehkä vielä ole sitä saanut, pyydän anteeksi, mutta minä sain tämän 24 tuntia ennen kuin ö, neuvoston kokous käynnistyi. Tämä teksti siis saksaksi. Ja voin vakuuttaa teille, että neuvostossa on moniakin pääministereitä, jotka lähtivät tähän neuvoston kokoukseen ilman, että he olisivat nähneet tätä tekstiä, jota heille ehdotettiin tässä salissa sanoisin, että näin ei vastaisuudessa voida toimia. Taloushallinta euroalueella on tärkeä asia. Valmistelut täytyy käynnistää viikkoja etukäteen, mukaan lukien kaikki kaikki jäsenvaltiot ja sen täytyy perustua komission eikä minkään muun tahon ehdotuksille. Ja tämä olisikin johtopäätökseni. Minä olen nähnyt neuvoston joka tekee Euroopan unionista jonkinlaisen kansala- eurooppalaisten kansallisvaltioiden kansainvälisen toimielimen. Ja tämä ei ole minun metodini. Minä haluaisin työstää yhteisömetodia. Rebecca co-president. Rova Rebecca Hansvicht, teidän yhteispuheenjohtaja. Äh. Hyvät kollegat, hyvät puheenjohtajat, kollegani ovat tämän tunnelman jo välittäneet aika terävästi. Haluaisin kuitenkin yhtä asiaa vielä puuttua. Minua, minustakin on huolestuttava, että jokaisen huippukokouksen jälkeen, riippumatta siitä, miten köyhät tulokset ovat, niin niistä julkisesti kuitenkin kerrotaan ja saadaan raportteja huippukokouksesta niin kuin kaikki olisi ruusuisesti ja hienosti mennyt. Minua politbyroon tiedonantoja tämä vähän muistuttaa siltä jältä, kun mikään ei ollut kunnossa. Ja haluaisin puhua kovasti sen puolesta, että tulevaisuudessa oltaisiin ongelmatietoisempia ja raportoitaisiin rehellisemmin. Muuten tämä on ihan tämä Muppet Show, mistä Martin Schulz puhui. Uskon myös, että poliittiset järjestelmät, jotka eivät puhu, keskustele ongelmista rehellisesti, niin eivät ole missään hyvässä kunnossa. No sitten yksittäisistä teemoista. Egypti oli häpeän päivä Euroopan unionille huippukokouksessa. Ihmiset Egyptissä tuntevat itsensä pulaan jätetyiksi Euroopan taholta oli alusta asti selvää, että kun siellä oli tällainen lännen naisen kannattaja siellä vallassa ollut pitkään, niin Euroopan pitäisi olla johdonmukaisempi, vaikka olikin tehty virheitä aiemmin ja myöntää se. Energiasta. Tämähän oli energiahuippukokous. Pitäisi vieläkin pahoitella sitä, että huippukokous oli näin nimetty koskaan ole ehkä päästy millimetri eteenpäin vain siinä, mitä tulee infrastruktuurin parannuksiin, joita kipeästi tarvittaisiin. Mutta todellakin tuloksia tämä huippukokous ei saanut aikaan. sanoa, sanoa jo Strasbourgissa, että komissio sen Tämä oli Euroopan energiapolitiikan kannalta menetetty vuosi sitten Saksan ja Ranskan pakti tai sopimus. Tämä nimi, jota nyt käytetään, sen sijaan, mikä, mistä itse asiassa oli kyse, Euroopan taloushallinto, että tämä otsikko koko tälle katastrofille, jonka Merkel ja Sarkozy saivat aikaan, on parempi. En voi ollenkaan ymmärtää, että miksi tässä näissä johtopäätöksissä raportissa, joka tänään esitettiin, miksi ei ole yhtään kritiikkiä näitä valtioiden hallitusten johtajia kohtaan. Ja herra Van Rompuy tai komissionkaan puolelta ei ole esitetty mitään kritiikkiä tästä. Leikitte kuurupiiloa, eikä se voi ollenkaan mennä hyvin lopulta. Ja minä en nyt enää itse asiassa usko, että metodi edes on voimassa neuvosto, neuvostossa. Ja se koskee myös teidän työnne tasetta, hyvä herra Rompoi. Kiitoksia puheenjohtaja. Sitten herra Timothy Kirkhope, konservatiivien reformistien ryhmä. Presidents, uh... Puhemies, Vapaus on arvo, jonka parlamentti jakaa ja ECR-ryhmälle se on yksi tärkeimmistä periaatteistamme. Me uskomme siihen, että henkilökohtaisen vapauden maksimointi alhaisine veroineen on paras tapa taata taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset tavoitteet. Ja tästä syystä me olemme iloisia Tunisian kehityksestä, jossa Ison-Britannian ulkoministeri on tänään vierailulla myöskin tapahtumat Egyptissä ja muissa maissa. Ja me olemme iloisia siitä julkilausumasta, jonka huippukokous omaksui viime viikolla ne, jotka haluavat hallinnoida kanssakansalaisiaan ja haluavat uskotella sitä, että nämä olisivat epäyhteensopivia islamin kanssa, he ovat väärässä tässä. Islamin, islamististen maiden kansalaisilla on samanlainen halu vapauteen. Sorto on tyrehdyttänyt taloudellisen kasvun ja kansalaisia on sorrettu talouskasvu, sitä on hahmotellut hyvin hita, hidas kasvu ja tämä on saanut jotkut uskomaan näiden ääriryhmien vakuutuksiin, mutta vapaus ja talouskasvu, jos se saadaan aikaan, niin enemmistö ei tälle tielle koskaan lähde. Ja tästä syystä me tuemme tätä siirtymähanketta Egyptissä. Meidän tulisi kuitenkin muistaa se, että presidentti Mubarak on ollut suuri egyptiläinen hahmo. Hän on ollut Euroopan ja Yhdysvaltojen ystävä ja hän on ollut Lähi-idän prosessissakin tärkeä tärkeä osa ja pelastanut ihmishenkiä, mutta me emme voi unohtaa hänen julmaa hallintojärjestelmänsä. Ja nyt on koittanut muutoksen aika, mutta tämä siirtymä täytyy tapahtua järjestäytyneellä tavalla. Me tiedämme omasta kokonaisu- kokemuksesta, että jos me varovasti rakennamme tämän järjestelmän ja otamme huomioon istie, ihmisten toiveet, niin silloin me tässä voimme onnistua, koska autoritaarinen järjestelmä voi hajottaa tällaiset järjestelmät helposti. Eli me toivomme, että Egyptissä ja muualla kansalaisten toiveet otetaan huomioon mukaan lukien valko jossa jälleen kerran ihmisiltä on viety pois oikeus rehellisiin vaaleihin. Me olemme iloisia niistä edistysaskeleita, joita huippukokouksessa otettiin, jotta taloudellisen vapauden oikeudet otettaisiin huomioon myöskin innovaation alueella. Se, että me loisimme todellisen tutkimuksen alueen, se ansaitsee tukemme, kuten myöskin digitaaliset yhtenäismarkkinat, myöskin integroidut energiamarkkinat, jotta me saamme huoltovarmuuden energian alalla pelaamaan. Me haluamme saada aikaan kilpailukykyisen talouden, mutta tässä täytyy kuitenkin soittaa hälytyskelloja siinä mielessä, että meidän täytyy koettaa välttyä siltä houkutukselta, että me puutumme liiallisesti markkinoiden toimintaan liikaa niitä sääntelemällä näissä, kuten monissa muissakin asioissa, hallituksilla täytyy olla oikeus luoda oikeanlainen ilmapiiri, joka kannustaa eh, investointeihin ja mahdollistaa sen, että yritykset ja tutkijat voivat eh, laajentaa toimintaansa tutkimuksen ja innovaation alueelle. Taloudellisen vapauden kautta me kaikki pääsemme tähän eh, tulevaan, vauraaseen tulevaisuuteen. Madame Marisa Matias, United... Rova Marisa Matias, Google ryhmä Eh, Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin pahoitella asiaa, johon muut jäsenet täällä viittasivat ennen, nimittäin, että tässä neuvostossa olisi pitänyt tarjota mahdollisuutta keskustella teollista uudistamisesta ja talouskehityksestä, mutta loppujen lopuksi se oli vain tekosyy puhua turvallisuudesta ja olla puhumatta varsinaisista asioista. Energia voi olla työllisyyttä luova moottori. Meillä on useita toimi, toimia ja lainsäädäntöä, joka koskee esimerkiksi rakennusten energiatehokkuutta – jos toimisimme tällä alalla, voisimme mennä asian ytimeen ja vastata niiden maiden tarpeisiin, joilla on suurimpia vaikeuksia. Mutta vain hy- hyvien aikomusten ju- julkilausumilla emme mitään ratkaisu. Meidän on toimittava sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Emme voi vain katsoa, mitä ehdotuksella tehdään, vaan meidän on uudelleen jäsennettävä talousmallejamme ja on edistettävä kestävää kehitystä ja luotava työpaikkoja. Meidän ei pidä ajatella ainoastaan huomista, vaan myös tätä päivää. Ymmärrän kyllä rikkaimpien maiden kannan Euroopassa, kuten Saksan, joka sanoo, että, että palkkoja ei enää pitäisi sopeuttaa inflaatioon. Euroopassa meillä – on oikeastaan palkkojen progressiivinen väheneminen ollut menossa. Ja nämä toimet, joista meille kerrotte, vain lisäävät eroja sen sijaan, että tilannetta korjattaisiin, että tämä johtuu kahdesta tärkeimmästä syystä. Ensinnäkin siitä, että velka ei voida vähentää luomatta kasvua. Kaikki tiedämme, kaikki haluamme vähentää velkaa. Talouden keskeinen ongelma periferisissä talouksissa on sen talo perustettava kasvumallille. Nykyinen malli on virheellinen, se ei toimi. Me emme voi ottaa pohjaksi pelkästään Saksan ehdotuksia ja rankaista niitä, jotka saavat aikaan liiallisia alijäämiä. Meistä tämä on hyvin epäoikeudenmukainen maali. Egyptin suhteen toivoin enemmän Euroopalta, enkä ainoastaan näiden Rovastaneen julistukseen ratifioita. Olen hyvin vettynyt. Kiitoksia teille. Nigel Farage vapaa ja demokraattinen Eurooppa puheenjohtaja. Herra Van Rompuy, me voimme olla samaa mieltä siitä, että sopimukset ovat dominoineet tämän unionin historiaa. On ollut kaikenlaisia juhlallisia istuntoja ja uutta valtaa tietyille tahoille, mutta ongelmana on ollut kansalaismielipide ja joskus on äänestetty sopimuksia vastaan, mutta ei siinä mitään. Tässä on onnistuttu, mutta Roa Merkelillä on ollut todellinen ongelma, koska artikla 122 sitä on käytetty näitä pelastusrahastoja varten Irlannin ja Kreikan kohdalla ja kaikille on päivänselvää se, että sopimusten mukaisesti näin ei olisi tullut tehdä. Se oli laitonta. Eli jos nyt otetaan huomioon nämä neljä saksalaista professoria, jotka ovat vieneet tämän Karlsruhen tuomioistuimen ja pyytänyt sääntömuutosta, niin haluaisin tietää, mitä te olette päättäneet tässä asiassa tehdä Olette nyt perustaneet pysyvän vakausvälineen. No tämä sananakaan ei minussa kyllä saa mitään luottamusta aikaan. Tämä vain lykkää lykkää euron hajoamista, mutta tästä huolimatta olette päättäneet muuttaa Lissabonin sopimusta. No sopimukselle on tulossa toinenkin haaste. Ehkä ette ole kuullut tästä, mutta Isossa Britanniassa viimeisen parin viikon aikana on käyty valtavaa taistelua tappelua ihmisoikeustuomioistuimen tuomion mukaan, jonka mukaan vangeille tulisi antaa äänioikeus. Suurin osa briteistä on tällaista ajatusta vastaan ja yllätys, yllätys parlamentin jäsenet ovat samaa mieltä. Odottakaa, minä olen pääsemässä asiaan, herra Schulz. Parlamentin jäsenet ovat nyt samaa mieltä ja Westminsterissä tästä äänestetään jokaisen omatunnon mukaan torstai-iltana ja näyttäisi siltä, että britti eh, edustajista suurin osa tulee äänestämään tällaista ajatusta vastaan. Tämä olisi siis ensimmäinen haaste brittiparlamentista EU-sopimukselle, koska tämä teidän rakastamanne Lissabonin sopimus, sen artikla 6, siinä sanotaan, että EU tulee liittymään tähän perussopimukseen. No tietenkään tätä ei ole vielä viety päätökseen, eli Cameron voisi tietenkin tulla teidän seuraavan kokoukseenne ja pyytää, kuten rouva Merkel, että sopimusta muutetaan, mutta epäilenpä tokkopa hän siinä onnistuisi. Lissabonin sopimus, siis ollaan, sitä ollaan avaamassa Isossa Britanniassa ja kansanäänestys Isossa Britanniassa on ainoa keino, jolla mm, brittiparlamentin mielipide voitaisiin jättää huomiotta ja halusin nyt olla ensimmäinen, joka toimitti teille tämän iloisen uutisen tänä aamuna. Kiitoksia puheenjohtaja. Sitten Philip Gleis, sitoutumattomat. Ja, dank u, eh, voorzitter. Meneer de voorzitter van de raad, meneer... Kiitoksia, puhemies. Hyvä neuvoston hyvä komission jäsen. Sanon tämän aivan ystävällisesti. Olemme vähän epävarmana nyt tässä pohtineet viime viikon neuvoston tuloksia ja sitä, mitä huippukokouksen liepeillä tapahtui. On aivan sietämätöntä, että vain jotkut jäsenvaltiot, olkoonkin isot, päättävät keskenään mitä toimia kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi hyväksyä. Tämä huomio koskee menettelyä ja haluaisin palata tähän asiaan, onko kyseessä yhteisömenettely vai hallitusten välinen menettely. Ei sillä oikeastaan niin väliä, vaan ongelmat johtuu näiden ehdotusten sisällöstä – eli lisää keskushallintoa, erityisesti Brysseliin, myös tietyt verokysymykset ja palkkakysymykset liittyvät tähän ranskalaisaksaisen ehdotuksen. Mikä sitten tässä eriten haittaa jäsenvaltioita ja taloudellisesti heikempiä maita, jotka haluaisivat äh, harjoittaa talouspolitiikkaa, joka soveltuu niiden omiin tilanteisiin ja tarpeisiin? oliko, olisiko teistä haitallista, että olisi terveellistä veropoli- verokilpailua tai mm, palkkapolitiikkaa eri maissa. Jotkut sanovat, että Euroopan unioni sanoo aina, että kilpailu on talouden hyvinvoinnin moottori, mutta näyttää siltä, että se ei enää pidä paikkaansa. Tästä on tulossa perinne EU-ssa hyödyntää kriisiä niin, että saadaan alas kaiken näköisiä toimia, jotka muuten eivät ikinä menisi läpi. Sitten mitä tulee ja verojärjestelmien harmonisointiin ja eurooppalaisen suoraan veroon ja obligaatioihin, nämä ovat kaikki esitetty ikään kuin yleislääkkeinä, ihmien lääkkeinä ihme ratkaisuna. Eurovaltioiden on noudatettava sääntöjä ja on erityisesti noudatettava budjettikuria, mutta ratkaisu ei kuitenkaan löydy siitä, että, että keskushallintoa lisätään. Kiitoksia. Herra neuvoston olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, haluaisin lyhyesti nyt keskittyä näihin kahteen asiaan, jotka on otettu esiin joita on tällä pitkään käsitelty. Komission varapuheenjohtaja voi vastata näihin energiaa ja innovaatiota koskeviin kysymyksiin. Kun nyt katsotaan, mitä Lähi-idässä ja Egyptissä tapahtuu, ja sitten toisaalta talouden hallinnon asioista. Näitä asioita voidaan käsitellä kahdesta perspektiivistä. Ensinnäkin joko sisällön perspektiivistä tai sitten instituutioiden ja menettelyjen perspektiivistä. Täällä olen kuullut käsittääkseni lähinnä tätä toista lähestymistapaa ja olen siitä pahoillani, koska täällä olisi nyt hyvä tilaisuus käydä keskustelua näiden ehdotusten sisällöstä, joita on tehty, jotta voitaisiin mennä eteenpäin, mitä tulee EUn kantaan Egyptin ja talouden hallinnon suhteen, mutta suurin osa ajasta on kuitenkin käytetty menettelyihin ja instituutioista puhumiseen Egyptistä. Meidän on oltava rehellisiä itsellemme. En tiedä, mitä täällä Euroopan parlamentissa aina tapahtuu, mutta laajasti ottaen, kun katson, mitä Euroopasta on sanottu, vielä joitakin viikkoja sitten Egypti ei ollut mikään puheaihe, eikä siellä eikä silloin puhuttu ihmisoikeuksista. Nyt puhun aivan yleisellä tasolla. Pidettiin parempana vakautta, joka kyllä tuotti tulosta. Joskus teistä viittasivat Egyptin suuren panokseen Lähi-idän vakauden suhteen, mutta se johti myös liikkumattomuuteen ja kestävyyden puutteeseen, koska ei pitkään aikaa voida kieltää poliittisia vapauksia ja hyväksyä yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta. Nyt Egyptin kansa on puhunut, se ei odottanut maailman suurvaltoja, eikä, eikä se ole kuullut niitä, eikä se tule niitä kuuntelemaan. Euroopan unioni tai Yhdysvallat kan eivät vaikuta niin paljon kuin tämä vaikutelma, joka sieltä on saatu. Nyt egyptiläiset itse ovat puhuneet ja he tulevat itse päättämään omasta kohtalostaan. Voimme toki Euroopasta päin auttaa heitä myönteisillä viesteillä. Näin olemme tehneetkin. Emme saisi olla liian hajanaisia, mutta haluaisin asettaa vierekkäin nämä eri viestit, joita on julkaistu. Ne ovat menneet lähes samaan suuntaan. Jos joitakin eroja oli, niin on sanottava, että muutkaan maailman suurvallat eivät ole lähettäneet aivan selkeitä viestejä, joten se mitä me olemme tehneet, emme ole oikeastaan No, olemme ehkä hieman liian erilaisella äänellä puhuneet, mutta olemme lähettäneet kuitenkin saman tuen, tukiviestin egyptiläisille ja välittäneet halun aloittaa siirtymäkausi. Juuri tämä siirtymäkausi on se vaihe, jolla voimme antaa kaiken tuekeemme niin, että järjestettäisiin vapaat asialliset vaalit. Mutta demokratiassa ei ole kyse pelkästään vaaleista, vaan on myös rakennettava instituutioita, on valmistettava kansalaisia, on vahvistettava rakenteita niin, että ne, jotka haluavat puolustaa oikeudenmukaisia asioita, voivat niin tehdä. Ja heillä on kaikki välineet niin, että he voivat menestyä vaaleissa. Meidän on näin siirtymäkauden aikana vahvistettava kaikkia demokraattisia voimia niin, että ne voivat yhdessä olla rakentamassa uutta demokraattista Egyptiä. Siirtymäkausi ja muutosten kausi on aivan keskeinen tässä ja Euroopan unionilla voi olla hyvin suuri merkitys tässä. Olemme antaneet yhteisen julkilausuman 27 jäsenvaltion kanssa ja siinä annetaan selkeä tuki Egyptin kansalle. Sitten kilpailukyvystä ja talouden hallinnon ongelmista. Ensinnäkin, vaikka täällä jotkut asiakirjat ovat kiertäneet, niin on sanottava, että minkäänlaista ehdotusta tai suunnitelmaa ei ole Eurooppa-neuvoston aikana otettu esiin. Ei mitään toimia, ei mitään ehdotuksia, ei kerta kaikkiaan mitään. Puhun nyt Eurooppa-neuvostosta. Minä olin siellä, te ette olleet siellä. Ja sano teille, että siellä ei ole yhtään ehdotusta otettu käsittelyyn. Ei yhdeltä maalta, ei kahdelta maalta, ei kahdelta yhdessä, ei mitään ehdotuksia. Olemme keskustelleet siellä tietenkin sitä, kuinka nyt tähän pitäisi suhtautua. Meillähän on jo koordinaatiomekanismi, meillä on jo lähentymismekanismi, jotka olemme, meillä on komission kuusi lainsäädäntöehdotusta ja työryhmän kertomus. Teimme yhden päätöksen ja se koski sitä, että maaliskuuhun mennessä neuvostossa saamme työn päätökseen ja toivomme, että parlamentin kanssa saadaan työ valmiiksi talouden hallinnosta kesäkuuhun mennessä. Jo, joissakin ehdotuksissa pohdittiin sitä, voitaisiinko vielä enemmän vahvistaa talouden ohjausjärjestelmää. Ja uskonpa, että komissio ja minä itse sanoimme, että tietenkin, jos uusia ajatuksia tulee, jos haluamme vahvistaa talouden ohjausjärjestelmää erityisesti euroalueella, koska meillä on yksi yhteinen valuutta, niin jos näin on vaan mahdollista, miksi sitä kieltäydyttäisiin? Siksi Eurooppa-neuvosto totesi ilman mitään ennakkoluja, ilman mitään kätkettyjä, pöydällä pidettyjä papereita. Puheen, komission puheenjohtaja ja minä itse olemme todenneet, että on kuultava jäsenvaltioita ja kerrottava sitten maaliskuun neuvostolle näistä tuloksista. Myös euroalueen neuvostossa näin tullaan te- tekemään. Ja näin kerrotaan, mitä jäsenvaltioilta on saatu palautetta ja mitä me itse ehdotamme koska minä ja herra Barroso aiomme tehdä ehdotuksia ja mitä sitten, sekä, sis, sekä sisällön osalta että, tavalta to, että sen osalta, miten tässä toimitaan ja myös institutionaaliselta puolelta. Me tulemme e-, tekemään ehdotuksia niin, että voimme päästä eteenpäin talouden ohjausjärjestelmien kanssa. Jos jotkut haluavat mennä eteenpäin, niin minusta se on todella hieno ajatus. Aloitamme puhtaalta pöydältä ja ensi viikolta alkaen tulemme kuulemaan eri tahoja ja tulemme tekemään ehdotuksia yhdessä maaliskuussa euroalueen huippukokouksessa ja Eurooppa-neuvostossa. Näin näin on tapahtunut. Minusta tämä on hyvää kehitystä. Herra Dole, haluamme mennä juuri siihen suuntaan, että saamme lisää Eurooppaa tietenkin. Ja tästä syystä tekstissä sanoimme, sopimusten mukaisesti, perussopimusten mukaisesti, in line with the treaties. Ja siksi Euroopan toimielimet eh, eh, neuvoston puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan kanssa te- tulee tekemään työtä yhdessä. Toimielimet ovat yhdessä tekemässä ehdotuksia niin, että päästäisiin euroalueella eteenpäin ja saataisiin lisää johdonmukaisuutta, lisää koordinaatiota talouspolitiikkaan. Tämän minä halusin sanoa sitten Egyptistä. Vaikka riitasointuja on ollutkin ja erilaisia ääniä kuultu, niin olemme sanoneet kaikki saman viestin ja tämä on tärkeää. Me olemme Egyptin kansan puolella tässä siirtymä kauden aikana, joka on hyvin arkaluontoinen kausi. Se alkaa nyt ja meillä on oma tehtävämme siinä. Egyptin kohtalo on äh, egyptiläisten käsissä, mutta siellä missä voimme auttaa, tulemme auttamaan. Ja talouden äh, hallinnosta kyllä menemme eteenpäin ja tulemme tekemään kokonaisvaltaisen suunnitelman maaliskuun lopussa ja, ja osa sitten todella koskee taloudenhallinnon lisäämistä. Tämä ei ole mitenkään ylenpalttisen optimistista puhetta, vaan puhetta, jossa pyritään johonkin, jossa halutaan toimia viime päivinä ja viime viikkoina Markkinatkin ovat ne, toimineet indikaattoreina, vaikka ne eivät olekaan ainoita indikaattoreita, mutta markkinoiltakin olen nähnyt, että siellä luotetaan yhä enemmän näihin toimiin, joihin on rohkeasti ryhdytty jäsenvaltioissa. Ja luotetaan myös näihin su- suunnitelmiin, joita on jo laadittu, joita tullaan laatimaan. Minä olen vähemmän pessimistinen kuin monet teistä, mutta ei se johdu minun tehtävästäni, vaan siitä, että olen vakuuttunut ja niistä päätöksistä, joita on tehty. Menettelemään puhujalistaa. Onko huomautus? Pitäisi... Puhemies. Siis puheenjohtajakokous, sikäli kun tiedän, on tämä. Olen ryhmän puheenjohtaja, joten kysymys neuvoston puheenjohtajalle. Yhden asiasisällön selventämiseen. Tämä paperi tässä lukee kilpailukykypaketti. Sanoitte, että tätä paperia ei ollut esillä neuvostossa. Ymmärsin oikein siis. Tunsitteko tämän paperin ennen neuvoston istunnon alkua? Tunsitteko sen? Esittelivätkö merkille Sarkosi tämän? Jos kyllä, mikä oli tavoite siinä? Sitten jos ette tunteneet paperia, mitä sanotte siitä, että Merkel ja Sarkozy sitten erillisessä lehdistötilaisuudessa sen esittelivät? Olen nähnyt tämän asiakirjan ja minun tietojeni mukaan se ei ole ranskalais-saksalainen asiakirja. Minun tietojeni mukaan se ei ole ranskalais-saksalainen asiakirja. Ja toiseksi sitä ei käsitelty huippukokouksessa eikä siitä siellä keskusteltu ja kun se otettiin esille niin sanottiin että neuvoston kannalta tällaista asiakirjaa ei ole olemassa. Menettelemään puhelista. Ensimmäisenä edustaja Carvalho. Minuutti. Olkaa hyvä. rouva Carvalho, minuutti. <laughs> Uh, President, uh, thank you very okay, Sorry. Um, Europe needs to lead a clean... Kiitoksia. Euroopassa täytyy olla puhdasta taloutta ja olemme hyvässä tilanteessa tekemään sitä, kun verrataan kilpailijoihimme. Sen vuoksi onnittelut puheenjohtaja Van Rompuylle ja neuvostolle päätöksestä valita energia ja innovaatiot tärkeiksi aiheiksi. Kuitenkin pahoittelen kunnianhimon puutetta neuvoston johtopäätöksissä näissä kahdessa asiassa ja sitä, että päätelmät käsittelevät innovaatioita ja energiaa erillisinä asioina. Innovaatiot energiaan voivat olla asianmukaisin vastaus kriisiin. Tällä kriittisellä hetkellä, kun on talouskriisi myöskin, ja myös globaali energiakriisi, Täytyy toimia nopeasti. Ja tästä on tie ulos. Meidän täytyy uudistaa radikaalisti tapaa, jolla käytämme ja tuotamme energiaa yhteiskunnassamme. Kiitoksia. Very much. Mr. Gorgios. Kiitoksia. Herra Gergios Komos Tsekos, minuutti. Where is our colleague? We don't see. Missä kollegamme on, emme näe. Teidän täytyy sukea mikrofoninne. Ei ole paikalla. Varmaankaan. Sitten kollega Jatsiksta Rysvolski, minuutti. My question. Minun kysymykseni on rompoille. Neuvostossa keskusteltiin Egyptistä ja energiasta, mutta mutta näitä ei kuitenkaan yhdistetty toisiinsa ja sen suhteen olin hämmästynyt ja haluaisin tietää, miten siellä päämajassa tätä tilannetta ajatellaan nyt, kun poliittinen ja turvallisuustilanne alueella on muuttunut. Mikä on mielipide turvallisuustilanteesta sinällään, energiaturvallisuuden kannalta, mikä vaikutus sillä on hintoihin ja taloudelliseen tilanteeseen Euroopassa, jos Suetsin kanala, terminaali suljetaan, miten me voimme valmistautua tällaisiin energiaan liittyviin ja talouteen liittyviin seuraamuksiin? Edith Herzog. Kiitoksia, Strava Edith Herzog. Minuutti. Az energia és innovációs konklúziókat illetően nagyobbakat is lehetett volna lépni, de legalább az egyetértés meg... Energiaa koskien oltaisiin voitu neuvostossa tehnyt paljon enemmän, mutta kyllä tässä jonkinlaista intressiä vielä on. Mitä tulee tavoitteisiin pääsemiseen ja toimitusvarmuuksiin mitään kunnollisia askeleita eteenpäin ei ole tehty. Tämä on erittäin tärkeä kysymys jäsenvaltioille ja kolmansille maille. Haluaisin korostaa sitä, että monien hallitusten prioriteetteina ja myös omassa maassani – ei kyetä takaamaan tavo- näihin tavoitteisiin pääsemistä, joten lähitulevaisuudessa Euroopan parlamentilla on tässä tärkeä vastuu. Iliana Jotova, one minute. Arva Iliana Jotova, minuutti, olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia puhemies. Neuvoston päätöksessä olette useaan kertaan korostaneet sitä, että Euroopassa on löydettävä uusia reittejä energiansaannille. On myös kehitettävä strategisia kaasun reittejä. Samaan aikaan olette todenneet, että on kehitettävä Venäjän kanssa kumppanuutta. Kysymykseni kuuluu, mikä on teidän kantanne tätä South Stream-hankkeesta? Onko tässä jonkinlaista ristiriitaa näiden kahden hankkeen South Streamin ja Nabokon välillä. Kiitoksia. Kiitoksia, Strovoleena Ek. Minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. Olen kuullut, että komissio sanoo, että tämä on selkeä merkki energiatehokkuudesta, mutta me emme varmaankaan lue samaa paperia, koska neuvoston johtopäätöksissä otetaan takapakkia, mitä tulee energiatehokkuuteen. Ja lyhyt yhteenveto olisi vain tällainen odottava tila. Tämä pätee myös eu laajuiseen infrastruktuuriin energia-alalla. Siinäkin kieli on hieman madaltunutta ja samaan aikaan sitten neuvotteluissa ottaa takapakkia jälleen kerran tärkeässä infrastruktuurikysymyksessä. Eli jos minä olisin uudesta jäsenvaltiosta, niin olisin todella todella huolissani näistä johtopäätöksistä. Ja sitten mitä energian rahoitukseen tulee, täällä ei mainita lainkaan SIPin tai SETin äh, rahoituksesta. Eli jos kurkistaa verhojen taakse, niin sieltä ei löydy yhtään mitään. Mr. Kiitoksia. Sitten herra Stevenson. Kiitoksia puhemies, puheenjohtaja. Ilolla kuulin puheenjohtaja Rampoilta, että tuemme Egyptin ihmisiä. Olemme hyvässä seurassa siinä mielessä, koska viime viikolla eh, Iranin ajatolla Khamenei suurajatolla julisti, että hän ja hänen hallituksensa tukevat Egyptin ihmisiä tässä kansannoudussa, kuten hän tukee myös Saudi-Arabian ihmisiä ja Tunisian ihmisiä. Ja kuitenkin hän murskasi Iranian kansannousun ja hirtti hollantilaisen kansalaisen, joka osallistui protesteihin väärännettyjä vaaleja Ahmadinejadin valintaa vastaan. Mitä me teemme Iranin ihmisten tukemiseksi, puhumattakaan Egyptin? Tai jos ei puhuta nyt Egyptin ihmisistä, niin suojelutaan Italian ihmisiä tätä sortovaltaa vastaan, valtaa vastaan. Neuvoston johtopäätökset, niiden mukaan ollaan uutta, uusia sortotoimenpiteitä kansaan kohdistamassa. Tämä huippukokouksen asiakirja, sitä ei ole ranskaksi, se on saksaksi. Se on kuitenkin ehdotus ja siitä löytyy konkreettisia ehdotuksia. Ensimmäiseksi haluaisin tietää, puhuttiinko siellä näistä kuudesta asiasta, toisin sanoen automaattinen työläisten palkan mukautus, toiseksi molemminpuolinen vastavuoroinen eurooppalaisten tutkintojen hyväksyminen. Kolmanneksi, olisiko jonkinlainen yhtenäinen peruste, jolla yritysvero laskettaisiin. Neljänneksi, eläkejärjestelmän mukauttaminen väestön kehitykseen ja että se sidottaisiin elin, elä, elintasoindeksiin. Ja viidenneksi, kaikki perustuslait sovellettaisiin, sopeutettaisiin Lissabonin sopimukseen ja Jaroslav Paška, one minute please. Sitten kollega Jaroslav Paška, minuutti. Vážený pán predsedajúci, jedným zo základných bodov rokovania Európskej rady boli opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti krajín eurozóny. Kilpailukykytoimet euroalueella ovat yksi osa neuvoston päätelmiä. Kilpailukyvystä on siis paketti tehty, ja sitten niillä alueilla, joilla maamme ovat perässä dynaamisesti kehittyviä talouksia. Ensimmäinen tällainen osa-alue on tutkimustulosten toimeenpaneminen, että saadaan niistä jotain käytännön hyötyä. Katsotaan kiinalaisia ystäviämme. Jos heidän täytyy ratkaista tekninen ongelma, he katselevat maailmalle ympärilleen ja kopioivat parhaan teknisen ratkaisun ihan ilman mitään muodollisuuksia he sitten tarjoavat näitä tuotteita, näitä ratkaisuja tuotteissaan maailmalle. Tietysti en sano, että pitäisi rikkoa tekijöllisiä tekijänoikeuksia, mutta kaikki nämä proseduurit, manipuloinnit invent, invent, inventioiden kanssa, keksintöjen kanssa, kaikkia näitä asioita pitäisi yksinkertaistaa. Sitten kasvavat esteet yrittäjyydelle. Leipomon pitäjä tai ramitojan pitäjä sen täytyy maassamme raportoida kuudelle, kuudelle instituutiolle. Se on liikaa. Ja danke schön. Herr Ratspräsident, auf Kiitoksia. Kokouksen virallisella esityslistalla oli energia, mutta nyt kaikki tuntuvat puhuvan kilpailukykypaketista. Siitä ensimmäinen kysymykseni. Missä on avoimuus, mihin se on hävinnyt? Ja sitten Pelastustoimien laajentaminen. Mistä tahansa sitten rahat tulevatkin, niin niillä on suuret vaikutukset EUn ja kansallisiin budjetteihin. Ja parlamenttia tässä ei voida jättää ulkopuolelle. Miten ajattelet komission ja parlamentin roolin, jotta se voidaan varmistaa, että niillä on oma osansa sanottavana? Thank you very much. Um, Kiitoksia. Sitten herra Bonsignore. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Tilanne Välimeren eteläpuolella johtuu myös meidän virheistämme. Emme ole ymmärtäneet, mitä siellä on tapahtumassa, mitä näiden maiden kansalaisten keskuudessa on tapahtunut. Olemme pyrkineet vakauteen vahvojen miesten kautta. Meidän olisi pitänyt toimia näin vahvojen instituutioiden kanssa. Yhteiskunnan muuttuminen on nyt luonut olosuhteet väkivaltaiselle yhtäkkiselle tilanteiden käsiräjähtämiselle. Nyt meillä on täysin riittämättömät toimet näiden maiden suhteen. Meidän on äh, katsottava, että Barcelonan prosessi on epäonnistunut ja Välimeren mm, prosessi on e-, epäonnistunut. Nyt olemme todenneet myös, että Euroopan unionin tuki on riittämätöntä. Myös rakenteemme ovat riittämättömiä. Ulkosuhdehallinto on osoittanut, että se ei osaa ennakoida eikä toimia e-, Euroopan välimeren valmistelukunnassa pitäisi vahvistaa yhteiset periaatteet. Haluaisin kysyä komissiolta ja neuvostolta, kuinka aiotte edistää tärkeitä hankkeita, joilla vahvistetaan taloudellisia ja yritysten välisiä suhteita näiden valtioiden kanssa. Pierre Audi. Kiitoksia sitten kollega Jean-Pierre Audi. Merci, monsieur le président. Nous avons assisté. Kiitos puhemies. Me olemme kuulleet perinteistä keskustelua, jossa Schulz kritisoi Merkeliä ja Verhofstadt Sarkosea. Te siteerasitte herra Verhofstadt kaksi esimerkkiä Lissabonin sopimusta ja vakaussopimuksesta, mutta mitä Lissabonin sopimukseen tulee? Luin vuonna 2005 eh, siitä, että ennustettiin, että eh, tässä epäonnistutaan ja että oli 21 eh, rikkomusmenettelyä vuonna 2008. Eikö näihin olisi voitu ryhtyä aikaisemmin ja komissio, jonka näistä täytyy varoittaa? Me olemme yhteisvastuullisia tästä tilanteesta. Tänä päivänä meidän ei tulisi kritisoida valtionpäämiehiä, jotka tekevät sen, minkä voivat. Tänä päivänä meidän täytyy yhdessä viedä näitä asioita eteenpäin ja Tämä johtakin siihen, että pyytäisin neuvoston puheenjohtajaa meidän kanssa yhteistyössä luomaan vahvempaa politiikkaa. Ehdotin, että tulisitte heti Euroopan parlamentin eteen. Näin ei tapahtunut ja minun mielestäni nyt on koittanut korkea aika sille, että te kävisitte meidän kanssamme tiiviimpää keskustelua. Sitten seuraavana herra Kalfin. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин председател на съвета, позволете ми да не се съглася с това, което казахте. Kiitoksia. Puheenjohtaja Rompoi, olen eri mieltä siinä, kun sanoitte, että suuria muutoksia ehdotetaan, joiden myötä päästäisiin yhteisömenetelmään. Näin tehtään Lissabonin sopimuksen puitteissa – kuitenkin on muutos menossa hallitusten väliseen suuntaan. Kaikki keskustelut euroalueella myöskin lisäävät eroja euroalueiden ja muiden maiden välillä. Euroopan neuvoston puheenjohtajana, kun olette, haluaisin kysyä, mitä suosittelette, miten neuvosto äänestäisi yhteisömenetelmän puolesta niin, että ei olisi tällaisia muita ulkopuolelle sulkevia klubeja, niin että kaikki maat pääsivät siis osallistumaan päätöksentekoon. Alvaro Alexander. Alvaro Alexander seuraava. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Eine kurze Fußnote zu Ägypten. Egyptistä pieni sivuhuomautus. Tämän Euroopan ulkopolitiikan kakofonian tulos on tässä näkyvillä. Haitilla esimerkiksi Aston odotettiin, että hän tulisi, ryhtyisi toimeen että Taimaa, Kambotsia ja Egyptissä myös odotettiin. Euroopalla voi olla painoarvoa vain jos toimitaan. Ja niin pitäisi täyttää roolinsa täysimääräisesti. No sitten kilpailukyvystä. Esittelitte, miten asia meni neuvostossa. Kuitenkin Ranska ja Saksa yrittävät instituutioiden puolella löytää tapoja itsekseen. Sen vuoksi lyhyt kysymys. Voidaanko odottaa teiltä sataprosenttista sitoutumista yhteisön metodiin vaan Saksan ja Ranskan myötä? Viettekö eteenpäin hallitusten välistä metodia? Ja sitten lopuksi, viitataanko siihen, että euromaiden parlamenttien pitäisi pitää omat kokouksensa? Perustetaanko toinen rakenne europarlamentin lisäksi? Voorzitter, wat Egypte betreft is alle aandacht nu... Puhemies, Egypt budjetista kaikki huomio kiinnittyy Tahiraukia on tämän aivan ymmärrettävää, mutta Euroopan neuvosto ei saisi nyt unohtua Egyptin kristittyjä. Viime viikolla kuulimme, että 30. tammikuuta 30 koptia murhattiin Shamonassa joitakin kymmeniä kilometrejä Kairosta etelään ja jälleen kerran kirkkoja on sytytetty tuleen. Näin nämä kaikki tapahtuvat kameroiden ulottumattomissa. Miksi Euroopan neuvosto ei ottanut kantaa kokouksessaan puolustaakseen kopteen? Nyt on kello kolme. Puheet loppuvat. 14 kollegaa piti puheenvuoron. Tämä oli ihan tämän listan luettelon mukaan mentiin. Sitä siinä olevaa järjestystä kunnioitettiin. Herra varapuheenjohtaja Sheftovits, olkaa hyvä. Uh, Kiitos, puhemies. Me kaikki varmaankin olisimme herra Daulin kanssa samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme enemmän Eurooppaa ja varmaankin sitä tarvitaan energia-alalla. Komissiossa me olemme iloisia siitä, että meillä on konkreettisia asioita. Meillä on selkeät suuntaviivat siitä, että vuoteen 2014 mennessä meillä täytyisi olla energian sisämarkkinat ja vuoteen 2015-2016 mennessä tulisi päästä eroon viimeisistä energiasaarekkeista Euroopassa. Ja mitä tulee Euroopan lainsäädännön täytäntöönpanoon tällä hyvin tärkeällä osa-alueella, niin voin vakuuttaa teille, että komissio menee tämän kanssa eteenpäin ja varmistaa se, että tämä olemassa oleva lainsäädäntö saatetaan täytäntöön ja jos näin ei ole, niin sitten ryhdytään toimiin, koska me näemme kuinka suuria etuja tästä on Euroopalle ja eurooppalaisille kansalaisille, jos me sitten vihdoin viimein saamme toimivat sisämarkkinat energian alalla aikaan. Samaa voin sanoa myös tästä hyvin tärkeästä energiatehokkuusasiasta, joka myöskin otettiin esille. Jälleen kerran meidän täytyy arvostaa johtopäätösten rehellisyyttä. Siinä sanotaan, että me laahamme jäljessä esimerkiksi energiatehokkuuden parannustoimissa. Ja täten komissio tässäkin teki hyvin selväksi sen, että jos positiivisia kehityskulkuja ei vuoteen 2013 mennessä ilmaannu, niin silloin me tulemme analysoimaan tilannetta hyvin tarkkaan ja jos tarve vaatii, niin teemme ehdotuksia äh, juridisesti sitovista äh, tavoitteista. Meillä on keinoja kyllä saattaa laki voimaan. Johtopäätöksissämme arvostamme sitä, että neuvosto, siis presidentit ja pääministerit todellakin ottivat tämän asian omakseen. He eh, tunnustivat sen, että tämä on tärkeää jokaisen jäsenvaltion kannalta ja Euroopalle sinällään. Toisin sanoen meidän täytyy mennä päättäväisesti eteenpäin, jotta me luomme sisämarkkinat eh, energia-alalla ja parannamme eh, energian toimitusvarmuutta, aivan kuten Sarius Volski painitti. Mitä toimitusvarmuuteen tulee, niin tätä täytyy tarkastella molemmista näkövinkkeleistä. Miten me voimme parantaa sitä tarkastelema sisäisiä politiikkoja? Tätähän me teemme. Me tarkastelemme yhteenliittymiä. Me haluamme varmistaa sen, että markkinamekanismit toimivat energiamarkkinoilla. Ja samaan aikaan meidän tulisi tarkastella sitä, miten me voimme parantaa ulkoista politiikkaa, keskustelua kumppaneiden kanssa, miten me voimme parantaa analyyttistä kapasiteettia, jotta me saamme ajoissa tietoa tietoa mahdollisista ongelmista, miten me saamme enemmän energiaa ja myöskin sitoumus siitä, että me tulemme tekemään hyvin selkeäksi Euroopan unionissa ja kumppaneiden kanssa siitä, minkälaisia sopimuksia meillä on energiakumppaneidemme kanssa. Ja täten viittaus South Streamiin oli hyvin tärkeä, koska tähän tarvitaan tukea ja tämän kautta me saamme uusia energialähteitä Euroopalle. Sitten äh, talouden hallinto, hallinta. Tässä meidän täytyy antaa arvostusta niille edistysaskeleille, joita viime vuosina on otettu. Jos talouskriisistä jotakin positiivista saatiin irti, niin se oli tämä. Me tajusimme, kuinka tärkeää on parantaa yhteistyötämme, miten meidän täytyy talouden hallintaa Euroopassa parantaa ja tässä me menimme eteenpäin. Jos asiasta olisi keskusteltu kaksi kolme vuotta sitten, jos olisi sanottu, että parlamenteissa keskusteltaisiin, parlamentissa keskusteltaisiin kansallisista talousarvioista, niin olisi sanottu, että no, tuo kyllä kuuluu hyvin kauas tulevaisuuteen. Minun täytyy myöskin sanoa, että nämä kansalliset uudistussuunnitelmat, joissa komissio on tiiviissä yhteydessä jäsenvaltioihin, me koetamme korottaa kunnianhimojen tasoa, me koetamme motivoida jäsenvaltioita laatimaan selkeämpiä strategioita tulevaisuuden varalle. On aivan selvää, että tämä ei riitä, me tarvitsemme enemmän ja tästä syystä komissio oikein mielellään ottaa vastaan kaikki ponnistelut, jotka pyrkivät saamaan aikaan tiiviimpää yhteistyötä ja parempaa taloushallintoa hallintaa ja tietenkin me laskemme tässä jäsenvaltioiden yhteistyön varaan. Meillä on monia uusia alueita, joissa yhteistyötä tarvitaan ja useat niistä löytyvät kansallisen kompetenssin piiriin. Ja nyt meidän täytyy luodata katseemme tulevaisuuteen ja tarkastella, miten näillä alueilla voidaan yhteistyötä harjoittaa tiiviimpi talouden hallinta jos se edistää eurooppalaisia arvoja jos se tukee sisämarkkinoita jos se tukee eurooppalaista lainsäädäntöä niin siihen täytyy pyrkiä. Ja tietenkin se on myöskin sitten sama pätee jäsenvaltioiden ja toimielinten väliseen yhteistyöhön. Näin me saavuttaisimme enemmän, emmekä vähemmän Eurooppaa. Ja minun täytyy vahvistaa Van Rompoin lausunto siitä, että komissio joko ei saanut mitään ranskalais-saksalaista asiakirjaa. Siitä ei keskusteltu huippukokouksessa ja tästä syystä päätös tehtiin siitä, että molemmat puheenjohtajat tulevat käymään tiivistä vuoropuhelua eh, Euroopan päättäjien kanssa ennen kuin tekevät ehdotuksia, kattavia ehdotuksia maaliskuun huippukokousta varten. Ja sitten viimeiseksi Egyptistä ja Tunisiasta. Tietenkin molemmissa maissa tilanne on hyvin monimutkainen ja komissio ja ulkosuhdehallinto tekee tiivistä yhteistyötä, jotta saataisiin selville, miten me voisimme parhaiten käyttää olemassa olevia voimavaroja, jotta me voisimme edesauttaa näiden maiden äh, demokratiaan siirtymistä, vahvistaa demokraattisia rakenteita ja rakentaa demokraattisia instituutioita näihin molempiin maihin. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Joudun puhumaan lyhyesti, koska aivan kuten sanoitte aivan oikein, puhuin liian pitkään viime kerralla, joten puhemies. Kommentti mikrofonin ulkopuolelta. Iranista. Arvon kollega, haluaisin muistuttaa, että Euroopan unioni on päättänyt lisää sanktioista Iranin ydinaloitteista tuotteita vastaan. Ensimmäistä kertaa niillä on ollut todellinen vaikutus ja ne ovat johtaneet siihen, että Iran on palannut neuvottelupöytään, joten meillä on kyllä hyvin selkeä Irania koskeva kanta. Se on myös hyvin tiukka. Mutta meillä on myös tehokasta politiikkaa ja Rova Ashton johtaa neuvotteluja Iranin kanssa – ja toimii ikään kuin kuuden maan puheenjohtajana ja nämä maat neuvottelevat Iranin kanssa ydinohjelmasta. Olemme siis hyvin vahvasti läsnä tässä Iran-kysymyksessä ja kannamme täysin vastuumme kilpailukyvystä. Jotkut teistä viittasivat tähän asiaan. On todellakin olemassa sisäistä ja ulkoista kilpailua sisäisen kilpailun suhteen olemme toimineet paljon työryhmän asiakirjan ja komission ehdotusten pohjalta, mutta samaan aikaan meidän on pidettävä mielessä strategia 2020 ja pidettävä kiinni siitä, että meillä on maailmanlaajuista kilpailukykyä, koska on aivan turha olla kilpailukykyinen sisäisesti, jos emme ole asianmukaisella paikalla maailmanlaajuisilla markkinoilla. Jotkut teistä kysyivät, emmekä, emmekä voisi Euroopan parlamentissa puhua näistä uusista ehdotuksista hallintotapaa koskien minun ja Barroson julkaiseman kertomuksen jälkeen. Uskon, että tämä on kiinnostava aihe. Minun, meidän on puhettava bus, puhemies Busekin kanssa ja puhelisessa kokouksessa ja pohdittava sitä, kuinka voidaan maaliskuun toisella puoliskolla ottaa parlamentti mukaan näihin neuvotteluihin ennen päätöksen tekoa. Euroalue ja muut maat olemmekin tässä päätöksessä pyrkineet toimimaan juuri niin, että muut kuin euroalueen jäsenet voisivat osallistua talouden koordinointiin. Voitte lukea tarkkaan tekstin ja päätelmät, se on, tämä on aivan selvä asia. Euroopan unionin jäsenet, jotka eivät ole euroalueen jäseniä. Niitä tullaan kuulemaan ja ne voivat osallistua talouden koordinointiin. Tietenkin tähän liittyy tiettyjä ehtoja. Sitten vielä kaksi huomiota. Ne, jotka sanova, kysyvät, että vannotteko todin nimiin, sanon niin heille, että minä vannon vain Lissabonin sopimuksen nimiin, ja päätelmissä on todettu, että me tulemme tekemään työtä perussopimusten mukaisesti in the line of the treaties, niin kuin olemme aina koko euroalueen kriisinkin aikana toimineet. Pidän siis kiinni perussopimuksesta enkä mistään muusta. Sitten Lähi-idän vähemmistöistä ei ole mitenkään sattumaa, että tässä tekstissä kahteen kertaan mainitaan moniarvoisuus se tarkoittaa, että demokratiaan ei päästä, jos noudatetaan vain enemmistön sääntöjä, vaan on kunnioitettava myös vähemmistöjä, ja se näkyy sanassa moniarvoisuus, pluralismi. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja, kiitoksia komission varapuheenjohtaja, kiitos kollegat, poliittisryhmien puheenjohtajat, kaikki te. Kiitoksia keskustelusta. Kokous on päättynyt. Kiitos. Thank you, Mr. President.